I suppose so. Good morning everyone, if you wanna take... Hyvää huomenta kaikille. Voitteko istuutua, niin sitten voimme aloittaa tämän päiväisen kokouksen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Roberto Gualtieri, Nekon valiokunnan puheenjohtajan tähän kokoukseen ja valiokunnan jäsenet, jotka käsittelevät tätä äh, asiaa, niin kutsuttua luokitusjärjestelmää. Esityslista on varmaan hyväksytty. Kiitoksia kaikille hyvästä yhteistyöstä, erityisesti äh, yhteisesittelijöille, herra Aikhautille ja rouva Pietikäiselle. Meillä on vain yksi tunti aikaa tämän mietintöluonnoksen käsittelyyn, jossa on 123 kolme tarkistusta. Haluaisin vain aluksi sanoa, että olen erittäin iloinen, että meidän valiokuntamme ovat yhdistäneet voimansa tämän asian kohdalla, joka on osa tätä kestävä rahoituspakettia, joka komissio esitteli ennen kesää. Tässä on tar- tässä kestävä tiet ovat tärkeitä, jotta voidaan saavuttaa Pariisin tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet. Siksi on erittäin tärkeää, että meidän valiokuntamme tekevät yhteistyötä ja varmasti meidän yhteistyömme on saumatonta, jotta voimme antaa vahvan viestin neuvostolle. Odotan kovasti keskustelua tästä mietinnöstä tänään ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Gualtierille hänen alustuspuheenvuoroaan varten. Kiitoksia. Meillä on ilo pitää tämä artikla 55 mukainen yhteen kokous. Tämä on tärkeä aihe, kun meillä on rajoitetusti aikaa ja Ekonissa sitten äänestyksetkin myöhemmin, niin pidetäänpä kiinni aikataulusta. Ja näin ollen en nyt esitä sen enempiä kommentteja, vaan annan puheenvuoron välittömästi esittelijöille. Sirpa on täällä. Äh, niin. Ole hyvä, Sirpa. Thank you and being Kiitoksia, olen toinen esittelijä ympäristövaliokunnan puolelta. Ehkäpä voin aloittaa. Ensinnäkin tästä laajemmasta kontekstista, josta esittelijöiden välillä olemme työstäneet. Haluaisin kiittää Bas Aikhauttia hyvästä yhteistyöstä. Meillä on asioita, joista olemme yhtä mieltä ja joistakin olemme vielä eri mieltä. Parlamentilla on aivan erilainen lähestymistapa tässä kestävän rahoituksen koskien tätä lähempää luokitusta ja vertailuarvoja. Tämä näkyy jo valiokuntaloitessa mietinnössä ja myös tässä julkistamiskertomuksessa. Komission lähestymistä tapa oli se, että raportoidaan ainoastaan ilmastoystävällisistä vaihtoehdoista ja, ja, ja määritellään luokittelu sille, kuinka määritellään se, mikä on ympäristöystävällistä. Ja korostetaan erityisesti hiilidioksidipäästöjä, Pariisin sopimusta ja ilmastoa. Parlamentin lähestymistapa on ollut sellainen, että meidän on aloitettava raportointi koskien kaikkia relevantteja ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointiin liittyviä näkökohtia investointiyritysten puolella niin, että yrityksillä on tieto, tarpeellinen tieto, due diligence prosessia varten koskien tätä investointipolitiikkaa. Ja tämä heijastuu koko mietintöön ja se liittyy myös näihin indikaattoreihin. Samoin kuin tässä julkistamisen raportissa. Eli sekä luokittelussa että julkistamisessa ympäristövaikutukset näkyvät indikaattorinen kautta. Meillähän on näitä indikaattoreita jo varsin paljon. Näitä kehittää sekä yksityisellä sektorilla että myös globaali, tässä globaali vertailu arvoallianssi ja OECD, YK ympäristöpuoli ja Euroopan ympäristövirasto, kaikki ovat kehittäneet näitä indikaattoreita komissiossa. Eurostat tekee tätä työtä myös. Ja sitten kiertotalouden seuranta-alusta myöskin on tässä mukana. Nyt on siis tarpeen yhdistää kaikki tämä työ ja laatia yhdenmukainen lähestymistapa, joka koskee raportointia ja luokittelujärjestelmää perustuen yhtäältä indikaattoreilta. Nyt katsotaan, mitä on käytetty, energia, resurssit ja vesi, ja mikä on vaikutus ekosysteemiin systeemiin, eli toisin sanoen millaisia päästöjä erikseen hiilidioksidipäästöt ja sitten vaikutukset biologian luonnon monimuotoisuuteen. Miksi tämä on niin tärkeä? Euroopan parlamentissa on tärkeää, että toi, että toimimme vihreiden tuotteiden puolesta yrityksissä, emmekä luo ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Jos ei pyritä ympäristöystävälliseen toimintaan, niin ei sitten olisikaan tarpeen julkaista näitä ympäristötietoja. Toinen asia on se, että ei voida kovinkaan helposti määritellä mikään pelkästään ympäristöystävällistä. Pitäisi olla samanlaiset harmaan ja vihreän sävyt. Jos vaikka katsotaan rakennusalaa, ei voida sanoa, että kaikki sementtirakennukset eh, ovat ympäristöystävällisiä, mutta jos sieltä tulee 35 prosenttia hiilidioksidipäästöjä ja yli puolet resursseista, niin varmasti tämä eniten vaikuttaa se, minkälaista sementtiä käytetyn energi- käytön ja kierrätyksen kannalta. Eli paljon enemmän on pohdittava näitä asioita ja markkinoiden on lähdettävä avoimemmin katsomaan tilannetta ja sitä, mitkä ovat näitä vertailuja arvoja ympäristöystävällisyyden kannalta. Tämä koskee kaikkia aloja ja se mahdollistaa kaikkia aloja parantamaan toimintaa ja muuttamaan sitä ympäristöystävällisemmäksi tulevaisuudessa. Joten kyllä tämä parlamentin lähestymistapa on sellainen, että joka paremmin kannustaa tähän suuntaukseen. Tämä näkyy nyt soveltamisalassa. Siinä se katsotaan kaikki finanssimarkkinatoimijat. Aikaisemmin keskustelimme luottolaitoksista ja muista tähän on vielä palattava. Lo, lo. Tässä on nyt sosiaaliset ja hallintoa koskevat indikaattorit otettu mukaan soveltamisalan ymmärrämme, että nämä ovat juuri ne standardit, joita on myöhemmässä vaiheessa vielä kehitettävä. Viimeisenä asiana yksityiskohtainen luokitusjärjestelmä sen osalta – Olemme korostaneet sitä, kuinka tärkeä biodiversiteetti verrattuna al- alkuperäiseen ehdotukseen. Muilta osin mielelläni vastaan kysymyksiin. Let's move to uh, the rapporteur Kiitoksia. Mennään sitten toiseen yhteisesittelijän Bas Eichhaut, ole hyvä. Viisi minuuttia maksimissaan koska tunnen itseni, niin käytän varmasti osuuteni. Kiitoksia oikein paljon. Olen iloinen siitä, että voimme Envien Ikon, Ekon valiokunnan tehdä yhteistyötä. Minä itse olen kummassakin valiokunnassa ja minun minulle on ihan loogista pistää nämä kaksi valiokuntaa yhteen. Se on vihreän talouden äh, ytimessä. Olen iloinen, että tässäkin yhteydessä me asiaa käsittelemme. Tämä on hyvä kehityssuunta, Se Olen iloinen siitä. Haluan kiittää yhteisesittelijä Sirpaa, joka tekee, hoitaa asiaa Envin näkökulmasta koska tietenkin me tulemme eri näkö ja eri poliittista ryhmistä, emmekä ole samaa mieltä kaikista asioista. Meillä on tiukkoja keskusteluja, mutta uskon kyllä, että tuo mietintö, jonka nyt yhdessä julkaisemme, antaa hyvän yleiskuvan siitä, minne meidän mielestämme parlamentti voi suunnata ja odotan kovasti poliittista keskustelua tästä. Muutama lisäys siihen, mitä Sirpa mainitsi. Ensinnäkin, koska olen hyvin usein varsin kriittinen komissiota kohtaan, niin vaihteen vuoksi haluaisin kiittää komissiota siitä, että, että ei siellä jo hermostu ovat tuolla, mutta haluaisin todellakin kiittää komissiota siitä, että komissio e, e, tehnyt tämän esityksen. Muitakin ehdot, lainsäädäntöehdotuksia kestävästä rahoituksesta, mutta Äh, tällä tavoin luomme luokitusjärjestelmän ja kun olemme sen luoneet, niin äh, se äh, auttaa, kun jäsenvaltiot kehittävät vihreätä rahoitusta. E, meidän täytyy käyttää tätä luokitusjärjestelmää. Jos laadimme tämän hyvin, niin se luo myös globaalin standardin. Se on tärkeää. Kuulemme jo reaktioita EUn ulkopuolelta. Siellä kyllä seurattaa, mitä me teemme täällä, joten meidän on todella kiitettävä komissiota siitä, että se on tämän ehdotuksen tehnyt ja Eurooppa voi olla johtoasemassa kestävässä sijoittamisessa. Jos katsotaan näitä ehdotuksia, niin sitten olemme kuitenkin sitä mieltä, että joissain kohdin komissio oli ehkä vähän liian varovainen ja me yritämme nyt vähän nostaa rimaa. Ja tärkeintä, mitä tässä ehdotuksella yritämme tehdä, on luoda luokitusjärjestelmä, eli viedä rahoitus pois huonosta sijoituksista vihreisiin sijoituksiin. Se, mitä komissio tekee, on, että se määrittelee ihan tarkkaan nämä vihreät sijoitukset niin, että tiedämme, että tulevaisuudessakin kaikki eh, vihreät merkit ovat vihreitä eikä eh, ole kyse viherpesusta, mutta me sanomme, että taloudellinen toiminta pitäisi arvioida kokonaan tällä ympäristövaikutuksen eh, akselilla. Ja on tietenkin myös sellainen tilanne, jossa vaikutus ei ole kestävää. Tärkeää tässä on selventää, koska tietenkin on loppausta ja aina ollaan hermostuneita siitä, kun vihreä tällaisen mietinnön laatiin. Ymmärrän se kyllä. Me emme ole sanomassa sitä, että rahaa pitäisi mennä jollekin tietylle sektorille. Me tässä määrittelemme taloudellisen toiminnan vaikutukset, kuten komissiokin tekee. Eli kun talous taloudellisella toiminnalla on myönteinen vaikutus jonkun, jonkin indikaattorin, ajatellaanpa vaikka hiilidioksidipäästöjä, niin silloin, jos tuota suoritusta todellakin parannetaan ja päästöjä vähennetään, niin voidaan sanoa, että ollaan vihreällä puolella. Jos taas talouden toiminta aiheuttaa hyvin paljon hiilidioksidipäästöjä, niin silloin ollaan menossa sitten ei-kestävän sijoittamisen rahoituksen puolelle. Eli tässä todellakin määrittelemme taloudellista toimintaa. Tämä vieläkin tarkoittaa, että vihreän äh, rahoituksen kautta kaikki yritykset äh, saavat tukea siirtyessään kohti vihreyttä taloutta. Kuten komissiokin sanoi, kun ollaan menossa 2050 äh, vuotta kohti, jolloin haluamme nollahiilisen talouden, niin tietenkin me tarvitsemme apua, jotta eri alat voivat mennä tuohon suuntaan rahoituksessa. Tätä suoritusta me yritämme saada aikaan. Me vain lisäämme tähän, että tässä ei ole pelkästään myönteisistä suorituksista, vaan myös kielteistä suorituksista. Tällä tavoin syntyy oikeita kannustimia saada siirtymä rahoitusvirroissa, jonka haluamme saada aikaan. Ja tämä on se tärkein asia, jonka Sirpa ja minä lisäämme tämän ehdotuksen soveltamisalan. Sen lisäksi mielestämme soveltamisalaa pitäisi laajentaa ottamaan huomioon se, että kenen pitää soveltaa tätä luokitusjärjestelmää, pitäisi olla laajempi pohja koko rahoitusalalla. Laajennamme siis soveltamisalaa ja laajentamme soveltamisalaa myös, kun on kyse raportoinnista. Se on erittäin tärkeää että meidän on selvennettävä, että kun tällaiseen toimintaan ryhteen, että se, siitä myös tiedotetaan. Tähän päättyy minun puheaikani. Meillä on lisäyksiä myös tarkistusprosessissa, jossa valvontaviranomaisilla on rooli ja haluamme varmistaa, että tulevaisuudessa työ koko äsken yhdessä vahvistuu. Mm, tässä vahvistamme ehdotusta, mutta toimimme siltä pohjalta, mitä komissio on ehdottanut. Kiitän komissiota ja odotan kovasti keskustelua ja katsoa, mitä muuta vielä voimme lisätä tarkistusten kautta. Kiitoksia. Yes, thank you. Kiitos Bas. Kiitos. Nyt käännymme varjoesittelijöiden puoleen. Jokaiselle kaksi minuuttia. Ensin edustaja Bonafé. Grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin eh, olen tyytyväinen siitä, että poliittinen keskustelu koskien tätä mietintöä käydään kahden valiokunnan välillä, Ekon ja Envi. Se osoittaa, että nämä ympäristötalousasiat eivät ole toisiaan vastaan. Haluaisin kiittää Aikhaut ja Pietikäinen kollegoita. He ovat tehneet hyvää työtä tässä, mutta haluaisin äh, vielä katsoa vähän taaksepäin. Komission asetus ehdotuksella määritellään puitteet, joilla helpotetaan kestäviä investointeja. Tämä on merkittävä askel eteenpäin, kun pyrimme äh, kestävämpään ympäristöystävälliseen malliin. Tällä kaudella olemme määritelleet useita sääntelypuitteistoja, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotka koskevat nimenomaan kestävyyttä, esimerkiksi kiertotalouspaketti ja energiapolitiikat. Kaikki nämä kysymykset eivät näy niinkään ympäristöpolitiikkana, vaan osana kestävää teollisuuspolitiikkaa. Tiedämme kuitenkin, että siirtyminen säännöistä niiden toteuttamiseen edellyttää investointeja. On ymmärrettävä kyllä, milloin investoinnit menevät juuri tähän suuntaan. Eli koska investoinnit ovat kestäviä, tarvitaan paljon taloudellisia varoja tähän. Meidän on siis Euroopan tasolla sovittava siitä, mitkä taloudelliset toimet ovat sellaisia, että niitä voidaan pitää kestävinä ja minkä indikaattoreiden ja parametrien mukaan arvioidaan niiden kestävyyden astetta. Tämä voi edesauttaa rahoitusvarojen virtaamista juuri näihin toimiin. Sitä tarvitsemme. On esitettävä sekä edut että riskit, niin kuin kollegat ovat todenneet, kunkin investoinnin kohdalla on luotava olosuhteet niin, että investointipäätökset voidaan tehdä asiallisesti ja pyritään siihen, että pikkuhiljaa taloudellinen toiminta siirtyy kestävämpään suuntaan. Ensi viikolla esittelemme SND-ryhmänä tarkistuksia tähän, joiden tarkoituksena on tehostaa asetusta ja nostaa kunnian himon tasoa kestävyyden puitteissa ympäristökestävyys, mutta myös hallinnointi ja sosiaalinen puoli ovat kaikki tärkeitä. Kyllähän kestävyys on myös sosiaalista kestävyyttä erityisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gentile. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Lähden kollega Bonafen viimeisestä huomioista. Tämä meidän keskustelumme ja työmme lopputulos ei voi jättää huomiotta yhteiskunnan sosiaalisia haasteita, jotka syntyvät näin vaikeassa tilanteessa, eh, monimutkaisessa tilanteessa. Rahoituksalan pitää olla tärkeä väline, jolla voidaan tukea nopea siirtymää ja jolla voidaan välittää tämän poliittisesti merkittävä vahva viesti eurooppalaisille meidän tehtävämme on välittää tämä viesti, se ei ole helppoa. Eurooppa on jo ympäristöpolitiikassa tehnyt tärkeitä askelia viime vuosina ja nyt sitten äh, haluaisimme äh, vahvistaa sellaista rahoitusalaa, jonka lopputavoite ei ole, välttämättä, ei ole sijoittajan rikastuttaminen, vaan myöskin ympäristön tilan ja ihmisten elinolosuhteiden parantaminen. Joten yritämme tehdä yhteistyötä, jotta saamme mahdollisimman hyvän tuloksen ja löydämme tasapainon äh, tämän äh, poliittisen tarpeen välillä äh, välittää vahva viesti tässä poliittisen keskustelun hankalassa vaiheessa. Ja toisaalta meidän täytyy myös suojella niitä yrityksiä, jotka tämän haasteen haluavat ottaa vastaan. Ja rahoitusvälineet voivat olla hyödyllisiä tämän tavoitteen saavuttamisesta. Kiitoksia sitten herra Luka. Good morning and... okay. hyvää huomenta. Kiitokset kollegoille tähän mennessä käydystä keskustelusta. Puhun ECR varjoesittelijämme Kei Swinburnin puolesta, joka pahoittelee, ettei päässyt paikalle. ECR tukee komission ehdotuksia liittyen kestävän sijoittamiseen, ää, kysymykset ja tämä luokitusjärjestelmä muun muassa. Eli tässä on tehty oikein hyvää työtä ja täytyy pyrkiä olemaan koko tämän kolmen lainsäädäntöosan paketin suhteen johdon mukainen tulee esimerkiksi ottaa huomioon se, että miten nämä ehdotukset ää, sopivat ää, tilinpäätös ää, osuuteen tai sen kanssa yhteen. Katsomme, että tässä on hyvin paljon potentiaalia. Tulemme myös katsomaan nämä, tätä matala hiili pakettia ja siihen liittyviä alakategorioita. ECR haluaa vahvistaa markkinatoimintaa, markkinalähtöistä toimintaa kohti kestävämpää sijoittamista. Muutama avainhuomio tämän valiokunnan ehdotuksiin liittyen. Ensinnäkin luetto, luottolaitoksen laitosten suhteen katsomme, että tarvitaan lisää selvennystä sen suhteen, mitä keskusteltiin julkistamissa osan suhteen. Sitten kun siirrytään niihin hankkeisiin, joita mainostetaan kestävinä, niin tällainen vaikutusarvio, joka on kielteinen, pohjimmiltaan tulee tässä myös esiin. Ja sitten tekniset arviointikriteerit. ECR katsoo, että meidän tulee tunnustaa ähm, kansallisen tason merkittävät toimet alalla. Ja luonnollisesti miettii, kun luokitusjärjestelmää valmistellaan, kansallisen tason toimet tulee ottaa huomioon. On paljon hyviä käytänteitä. Joustavuus ja siirtymä kohti uutta järjestelmää ovat tärkeitä ja samoin sitten tulemme varmasti tarkistuksissamme puuttumaan näihin kysymyksiin. Ja kyllä tässä varmasti paljon vielä tullaan keskustelua käymään. Kiitoksia. Sitten Äh, Alden puolen käännymme edustaja Vierinki. Kiitos. Thank you for delivering an extent- Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat äh, yhteisesittelijät, kiitos tästä äh, kattavasta ehdotuksesta. Minulla on äh, koko kolmen osan paketista ihan selkeä visio kyllä ja myös tämän luokitusjärjestelmän äh, roolista. Luokitusjärjestelmässä oikeastaan kyse on ikään kuin tällaisesta sanakirjasta tai luettelosta siitä, että mikä on kestävää, mitä pidetään kestävänä. Käytännön väline siis, joka määrittelee sen, että miten toimi on kestävä, minkälainen on kestävä toimi. Samalla tämän välineen täytyy olla joustava, muunneltavissa ja myös sellainen, että se ottaa huomioon innovaatiot muuttuvassa toimintaympäristössä. Emme halua uutta julkistamisehdotusta. Se kyllä kääntyisi itseään vastaan. Ja kollegat, lähikuukausina me tulemme luomaan nyt sitten pohjan kestävälle puitteistolle, joka luo vakaan Ohjan lainsäädännölle tuleville vuosikymmenille. Kiitoksia. Kiitos teille ja seuraavaksi edustaja Herbrand. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komissiota sen tekemästä ehdotuksesta. Korostaisin nyt sitä äärimmäistä merkitystä, joka tällä kestävän sijoittamisen alalla on juuri eilen kuulimme raportin siitä, että maailman hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet tänä vuonna kahdella prosentilla vuoteen 2017 verrattuna ja 2017kin hiilidioksidipäästöt olivat kasvaneet aiempiin vuosiin verrattuna. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää meidän ohjailla eh, sijoituksia, jotka ovat päävä väline kohti kestävää taloutta. Meidän täytyy ohjailla näitä investointeja vihreämpään suuntaan. Ja tässä olen kyllä nyt komission suhteen varsin kriittinen. Ymmärrän, että luokitusjärjestelmä on tarpeellinen näin tämän ikään kuin tällaisena merkintä merkitsemislainsäädäntönä, mutta tämä olisi voitu tehdä kymmenen vuotta sitten. Seuraava askel on nyt se, ettemme vain määrittele, mitä vihreät investoinnit ovat. Ei, vaan että ohjaamme kaikki sijoitukset kohti kestävyyttä. Ja 2014 mietintö ja sitten seurantaa tänä syksynä maailmanlaajuiselta ilmastopaneelilta entinen Meksikon presidentti presidenttihän on äh, ollut tässä johtajana. Se on osoittanut, että ne biljoonat ja biljoonat, joita on äh, infrastruktuureihin äh, toitu ja tullaan investoimaan, jos ne investoidaan kestävällä tavalla, niin niiden vaikutus tulee olemaan vielä huomattavasti suurempi. Eli emme voi jatkaa entiseen malliin. Eli ei minun tavoitteeni ole nyt tässä ikään kuin viherryttää 5 prosenttia sijoituksista. Ei, vaan minä haluan päästä 100 prosenttiin. Se on ainut tapa päästä eteenpäin ja tuo äskeinen viittaukseni hiilidioksidipäästöjen lisääntymiseen on tästä paras mahdollinen tai tälle pon, ponnahduslauta ikään kuin. Ja julkiset äh, investoinnit on ohjattava tähän vihreään äh, luokkaan. Ja puheenjohtaja, meidän ei tulisi vain ottaa käyttöön luokitusjärjestelmä tätä vihreää kategoriaa, vaan myös ruskeaa eli saastuttavaa kategoriaa varten. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Moodis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä, Aikhaut ja Pietikäinen, vaikka kyllähän tässä käy ilmi, että heillä on suuria mielipideeroja. Toivon, että voisin toimia siltana heidän välillään. Varmaankin tämä on hyvä aloitus keskustelulle. Minä tulen tekemään paljon tarkistuksia tekstiin ja pyrin siihen, että aika teidän ne tulee vielä vihreämpi. Niin, että siirrymme kaikilla aloilla vihreään suuntaan teollisuudessa, erityisesti niillä aloilla, jotka eniten suojelevat ympäristöä ja yhteiskuntaamme ja näin myös palveli niitä tavoitteita, jotka YKssa on vahvistettu. Ei meidän ole ainoastaan seurattava näitä YKn tavoitteita, vaan meidän on toimittava johtajina niiden täytäntöönpanovaiheessa. Meidän on myös parannettava vastuuvelvollisuutta ja vastuunkantoa täytän, päätöksenteossa. Parlamentti ja komissio ovat nyt tässä tutustuneet tekstiin, joka on parempi kuin yleensä. Hyödynnetään tätä tilaisuutta ja parannetaan sitä vielä enemmän. Monet lobbarit ajattelevat, että komissio on jo liiankin vihreä, mutta en usko, että tämä pitää paikkansa, vaan meidän on painostettava komissiota vielä enemmän me olemme sen velkaa kansalaisille Me Kyseessä on ympäristön suojeleminen ja kestävän talouden aikaansaaminen, innovointi ja yleisen edun suojeleminen. Thank you very much. Now, uh... Kiitos oikein paljon. Sitten muut jäsenet, jotka haluaisit puheenvuoron. Minulla on edustaja Grostet ensimmäisenä. Merci beaucoup, madame la présidente. No, effectivement. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä toimintasuunnitelma, jolla rahoitetaan kestävän kasvua, joka, jota komissio ehdotti viime maaliskuussa, on erittäin hyvä asia ja tervetullut asia. Ja on totta, että yhä enemmän ymmärrämme, että tarvitaan puitteet, joiden puitteilla voidaan arvioida, onko tietty taloudellinen toiminta mahdollisesti kestävää. Tällä on paljon puhuttu. Haluaisin muistuttaa ajankohtaista asioista Ranskassa marraskuun lopulla Pariisissa oli tämä ilmastonrahoituspäivä, joka oli maailmanlaajuinen tapahtuma, joka keskittyi kestävään rahoitukseen. Oxfam, kansalaisjärjestö Oxfam julkaisi tämän yhteydessä raportin, jossa syytetään tärkeitä ranskalaisia pankkeja siitä, että ne eivät ole noudattaneet sitoumuksia, joihin ne ryhtyivät COP21 kokouksessa Pariisissa vuonna 2015. Kyseisen raportin mukaan Ranskassa pankit olisivat vuosina 16-17 antaneet 40 miljardia euroa rahoitusta fossiilienergialle ja vain 12 miljardia uudistuvalle energialle, joten kuilu on vieläkin suuri ja on todella tärkeää mennä vielä pidemmälle ja nopeammin. Tietenkin tämä koskee julkista julkisia investointeja ja sääntelyä. Jo nyt jo joissakin jäsenvaltioissa, kuten toki Ranskassa, on tällaisia velvoitteita julkaisuun äh, äh, ratkaista ympäristökriteerejä investointisuunnitelmissa. Tämä koskee siis yhteisösijoittajia, mutta kaikki nämä asiat eivät liittävän nopeasti etene. Esimerkiksi saneraus puoli ja vähähiiliset ajoneuvot ja lämmöntalot, että kaikki nämä on saatava nopeammin eteenpäin. Jäsenvaltioiden on lopetettava fossiilisen energian investointi. Suuntaus on saatava käännettyä toisen suuntaan. jäätmäki Edustaja Jäätteenmäki, yksi minuutti. Thanks. I also want to thank Commission for the proposal. Kiitos. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Olemme jo jonkun aikaa tässä todistaneet eh, kehitystä, jossa, jossa investoinnit ovat siirtyneet fossiilisista mm, vähän hiilisiin ja puhtaisiin toimiin ja ratkaisuihin. Ymmärrän kyllä, että ra, rahoitusjärjestelmä eh, edellyttää kestävää puoleen päin kääntymistä, mutta haluaisin korostaa sitä, että komissiolla on erittäin hyviä aikomuksia, jotka saattavat kuitenkin tuoda muassaan kielteisiä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi tämä luokitusjärjestelmä, sen määritelmä pitäisi perustua olemassa olevan EU-lainsäädäntöön. Me emme vain voi ottaa tällaista menetelmää tuosta vain. Esimerkiksi kestävässä metsänhoidossa emme voi luoda tuosta vain hatusta nostaa uusia määritelmiä, jotka saattavat olla ristiriitaisia muun relevantin metsänhoitoon liittyvän lainsäädännön kanssa. Me tarvitsemme todella kestävää rahoituspuitteistoa, jossa kaikkia aloja rohkaistaan nopeaan toimintaan tällä alalla. Myös asuminen on otettava tähän mukaan. Thank you. Uh, kiitoksia. Ja Roberto Gualtieri, kiitoksia. Nyt haluaisimme antaa puheenvuoro kahdeksi minuuttiksi Peter Schmidtille, joka on ETSG kestävän kehityksen seurantakeskuksen puheenjohtaja puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta. Minä puhun saksaa, koska minulla on helpompi ilmaista itseni saksaksi. Kiitoksia kutsusta me ETSKsta. Toivotamme tervetulleeksi sen, että parlamentti ja komissio ovat käsitelleet kestävää rahoitusta, mutta me meidän mielestämme tämä ei mene laisinkaan riittävän pitkälle. Tämä on paljon, aivan liian vähän. Kaikki faktat ovat eh, pöydällä. Meidän on siirryttävä lineaarista taloudesta kiertotalouteen. Meidän on siirryttävä vähän hiiliseen talouteen ja eh, komission luvut näyttävät tämän selvästi. Me tarvitsisimme vuotuisen eh, miljardin eh, investoinnit mm, vuotuisesti. Näin komissiokin sanoi, mutta niin sanoi myös työnantaja eh, osapuoli Saksassa, että tällaisia sijoituksia tarvitaan. Jos katsoo tätä ehdotusta, niin tämä ei mene laisinkaan riittävän pitkällä. Tarvitsisimme siis monivuotisessa rahoituspuitteissa 40 prosentin volyymin, jotta voisimme e- edes osittain päästä tänne. Se, mikä tästä keskustelustakin täysin puuttuu, on sosiaalinen ulottuvuus. Ei ole kysy pelkästään pelkästään ympäristöulottuvuudesta, vaan myös sosiaalista ulottuvuudesta. Näemme, miten tapahtuu Euroopassa vaalien kohdalla. Ihmiset tuntevat, että he jäävät jotenkin sivuun vihreät arvot ja yhteiskunnalliset arvot eriytyvät toisistaan. Meidän täytyy myös käydä keskustelua siitä, mihin suuntaan keskustellaan kilpailukyky määritellään massan eli määrän mukaan eikä laadun mukaan. Jos tämä otettaisiin mukaan keskusteluun, keskusteluun investoinneista, niin monet asiat muuttuisivat paremmaksi. Siksi meidän mielestämme komission ehdotus ei mene riittävän pitkälle ja monet esittelijöiden ehdotukset täällä ovat sellaisia, että mekin niitä tuemme. Kiitoksia. Kiitos. Sitten sitten meillä on myös komission edustaja täällä, Martis Bolt. Olkaa hyvä. Thank you very, very much, Mr. Chair. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Komissiolle kestävä sijoittaminen on, kestävä rahoitus on luonnollisesti ehdoton prioriteetti. Olemme pyytäneetkin parlamenttia etenemään nopeasti ja tämä luokitusjärjestelmä on kestävän rahoituksen kulmakivi. Olemme hyvin tyytyväisiä nähdessämme, että molemmat valiokunnat ovat nyt tässä todella yhdistäneet voimansa edistääkseen tätä kestävän rahoituksen ehdotusta. Näin todella pyrimme muuttamaan myös sääntelypolitiikkamme alalla, jotta myös kestävä sijoittaminen saa jalansia. Mm, niin, haasteet ovat suurempia kuin ajattelimme ja siksi tässä on todella kiire. Toivomme, että yhteislainsäätäjät saavat sovittua asiasta mitä pikimmin, erityisesti ilmaston vuoksi. Tässä on kiire, niin kuin esittelijä Aikhau tuomautti Euroopan unioni voi olla todellinen johtaja maailmanlaajuisesti tällä alalla. Komissio on yhteydessä myös sellaisiin kumppaneihin, jotka eivät ole kovinkaan halukkaita etenemään. Poliittisen konsensuksen löytäminen neuvosto ja parlamentin välillä mitä pikimmin olisi aivan keskeisen tärkeää, koska vain siinä tapauksessa me tämän johtoaseman voimme ottaa. Komissio tekee työtä päivin öin, tekee kovasti työtä kestävän rahoituksen alalla. Meillähän on oma asiantuntijaryhmämmekin, joka on perustettu, joka auttaa meitä luokitusjärjestelmän, ilmastoluokitusjärjestelmän kehittelemisessä. Ehdotus valmistuu ensi vuonna ja toivomme, että meillä tuolloin sitten nämä lainsäädäntöpuitteet ovat valmiina. Olemme nyt panneet merkille nämä eri tarkistukset Euroopan parlamentilta ja teemme mielellään teemme yhteistyötä kaikkien edustajien kanssa saadaksemme aikaan myös sitten neuvoston kanssa rakentavan lopputuloksen. Kiitos paljon. Kiitoksia. Sitten meillä on vielä mahdollisuus yhteen puheenvuoroon per Kiitoksia. Anteeksi vain, kun tuli vähän myöhässä. Haluaisin vain korostaa sitä, että tietenkin käsittelemme tätä luoketusta asia riippumatta tästä tiedonanto- ja vertailuarvokysymyksestä. Lähestymistampaa molemmissa valiokunnissa pitää olla samankaltainen. Me olen hieman, hieman huolissani näistä indikaattoreista. Meillä olisi lähestymistapa, jonka mukaan olisi tällainen erillismarkkina, e-, erilliskäsittely, eikä koko paketti. Tärkeimmät toimijat indikaattoriasiassa eivät valitettavasti ole nyt täällä läsnä. Minusta on tärkeää varmistaa tällainen yhdyskäytävä luokituskeskustelun toimijoiden kanssa. Sen pitäisi näkyä myös näissä indikaattoripuolen asioissa niin, että päästään lopulliseen luokitusjärjestelmän muussa tapauksessa uskon, että meidän kantamme on hyvin heikko. Time to our to... Kiitos oikein paljon. Nyt yhteisesittelijät saavat äh, loppupuheenvuoron Sirpa. <clears throat> Yes, uh... Kiitos ihan lyhyesti. niin, parlamentti aikaisemmissa mietinnöissä on korostunut ja poliittiset ryhmät ja EPP myös sitä, kuinka tärkeää on, että nämä kolme mietintöä ovat johdonmukaisia keskenään. Olisi tragedia, jos lainsäädännön eri osat menisivät eri suuntiin, joten kyllä yritetään varmistaa kolmen lainsäädännön osan johdonmukaisuus keskenään. Sitten tässä ehdotuksessa tärkein on se, että harmonisoidaan olemassa oleva tieto, ei olemassa olevan lainsäädännön muuttaminen, esimerkiksi look Red tai muut. Kyse on siitä, että tieto asetetaan tasa-arvoiselle pohjalle ja sijoittajien käyttöön. Ja sitten luodaan pohja olemassa oleville EU-lainsäädännölle ja globaaleille aloitteille ja että vaikutetaan huomattavasti globaalisti, kuten komissio sanoi, koska rahoitusmarkkinat ovat globaalit ja meillä on globaali IFRS tai mikä ikinä vertaisarviointijärjestelmä, mutta ensin meidän on katsottu katsottava äh, indikaattori, katsottava miten äh, raportoimme niistä ja niin poispäin. Tämä on koko tämän äh, indikaattori- ja luokittelujärjestelmän ehdotuksen tarkoitus. Kiitoksia, Bas Eichhout. Kiitoksia, ei paljonkaan lisättävää. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä panoksista. Ja kun kuuntelin teitä, minulla jäi sellainen vaikutelma, että olemme kyllä ihan samalla sivulla tästä työsuunnasta. Tietenkin pitää löytää vielä täsmälliset kompromissit, mutta tunnen kyllä, että meillä on tuki tässä suunnallemme, kuten Sirpakin korosti tämä johdonmukaisuus eri pakettejen välillä on erittäin tärkeää. Täällä huom- esitettiin kommentti myös tiedonantoasiasta. Se, mitä me täällä teemme, ei selkeästikään ole ristiriidassa sen kanssa, mitä tapahtuu tuolla eh, tiedonantopuolella. Meillä on nämä ESG-tekijät ja mm, mm, eh, tiedonannossahan on myös nämä ympäristökysymykset mukana. Minun mielestäni nämä täydentävät toisiaan. Tiedonantopuolella on hyvin täydennetty. Tätä on tärkeää, että ei ole päällekkäisyyksiä tietenkään. Emme en myöskään vedä mitään hattuusta, tällaista vähän kommentoittiin, vaan kyseessä on nyt nämä objektiivit, millä tavalla suorituksia arvioiden ilmaston muutoksen heikentäminen ja estäminen ja kiertotalous ja muut, hän nämä ole uutta terminologiaa. Tästä on kyse EU-lainsäädännössä, mutta kuinka näitä eri indika indikaattoreita ja arvoja huomioida, Niin tämä on sitten osa teknistä työtä, paljon, paljon työtä vielä on siis tehtävä teknisellä tasolla. Niin kuin komissiossa totesi, niin tätä jo ollaan prosessoimassakin. Tämä on toki tärkeää muistaa. Sitten vielä lopuksi olen hieman huolissani edistyksestä neuvoston puolella. Ehkä tämä olisikin nyt hyvä hetki vähän painostaa neuvostoa. Tiedämme kyllä, että neuvottelut etenevät hitaasti ja ovat aika tuskallisia. Ehkä on liikaa delegoituja säädöksiä tässä. Varmaankin jotkut suurimmista maista ovat aiheuttamassa siellä ongelmia. Minun mielestäni tämä on tehtävä tässä ehdotuksessa. Me emme voi odottaa sitä, että meillä on kaikki yksityiskohdat valmiina, koska se vain viivyttää toimintaa, niin se on meidän suuren huolemme. Parlamenttina teemme työtä reippaasti tarkistusten jättämisen määrä, joka on jo ensi viikolla, eli laitamme tämän eteenpäin ja toivomme, että neuvosto seuraa meitä. Minä ja Sirpa todella odottamme yhteistyötä kollegoiden varjoesittelijän kanssa Kiitoksia vielä komissiolle siitä, että autoitte meitä pääsemään näihin kompromisseihin. Kiitoksia ja odotan innolla tätä Envi Ekon yhteisponnistusta. Kiitos oikein paljon. Ja aivan kuten sanoitte, keskustelu osoittaa, että on paljon ö, yhteisiä näkemyksiä. Tietenkin me katsomme sitten konkreettisia yksityiskohtia. Tietenkin tarvitaan johdonmukaisuutta eri mietintöjen välillä, mutta tämä ensimmäinen yhteistyön vaihe oli menestyksekäs, jota haluan kiittää teitä. Puheenjohtaja, te voitte päättää keskustelun. Kiitoksia minäkin Onnittelen teitä eläväisestä keskustelusta ja osallistumisesta, joka osoittaa, että tämä aihe on hyvin merkittävä. Haluaisin eh, ilmoittaa teille aikataulun tarkistusten jätön määräaika on 12. joulukuuta kello 5 iltapäivällä. Tarkistuksia käsitellään 22. tammikuuta ja äänestämme yhteisessä valiokuntakokouksessa kokouksessa 20. helmikuuta. Toivottavasti äänestämme sitten maaliskuussa täysistunnossa. Joten kiitoksia osallistumisesta ja eh, hyvää jatkoa.